on huomenna. Nyt me voimme siirtyä viimeiseen mietintöön esityslistallamme tänä iltana. Ja kyseessä on Grassa Muran mietintö monikielisyydestä, Euroopan voimavara ja samalla yhteinen sitoumus. Esittelijä, olkaa hyvä. um ativo para komission tiedonanto, joka on aktiivinen monikielisyys Euroopassa. Ymmärrän aika monia näitä asiakirjoja, joita parlamentti, alueiden komitea, komissio, talous- sosiaalikomitea ja muut ovat laatineet. Mietinnössä tiivistetään parlamentin aika, aiemmin esittämiä mielipiteitä ja lausuntoja ja korostaa suurta kilpailuetua, jota, jota monikielisyys Euroopassa edustaa. Täytyy hyväksyä, täytyy kannustaa kielten koulutusohjelmia, Kieli on sosiaalisen osallistumisen väline ja näin voidaan olla yhteydessä muihin maihin ja alueisiin maailmassa. Maat, joilla on yhteinen kieli ja kulttuuri niin kuin meillä, osoitetaan on välttämätöntä sellaiset ohjelmat, joissa tuetaan monikielisyyttä, luodaan kielitaitoindikaattoreita EUn virallista kielestä muun muassa. Ja mukana myös ajatus siitä, että kannattaa opiskella kieliä, jopa kuolleita, niin sanotaan kuolleita kieliä, kuten klassinen kreikka ja latina. Kielten opetusta pitää jatkaa aikuisikään, aikuisiässäkin. Lasta kannattaa kannustaa oppimaan muitakin kuin yhtä kieltä lapset siis tulevat saa, voivat oppia virallisia kieliä jossakin maassa. Kohta 11 mietinnössä, niin siinä puhutaan äh, vähemmistökielten merkityksestä ja alueisten kielten merkitystä. Me emme halua heikentää niiden asemaa millään muotoa. Se ei sovi ollenkaan yhteen vähemmistökielen säilymisen kanssa liberaalit sosialistit haluavat tehdä vaihtoehtoisen ehdotuksen poistaa nämä kolme ohtaa, joissa puhutaan juuri alueellisista kielistä. Ne ovat periaatteita, jotka liittyvät perusoikeuksiin, ihmisoikeuksiin. Nämä ovat pyhiä oikeuksia EU-ssa ja se on per- periaate, joka ka- no, kansasta syistä liittyy myös Euroopan vaaleihin, esimerkiksi Kataloniassa ja Baskimaassa. sivulla 37 sanotaan, että kolme kuukautta sitten korkein tuomioistuin vaati ottamaan selvää, mitä kieltä vanhemmat opettavat lapsillaan Katalonia ja kuitenkin on näin toiminut. E- Ei voida hyväksyä tällaista liiallista kansallismielisestä kielten opetuksessa nää, tällainen ei sovi yhtään perusoikeuksien kanssa eikä toiseusperiaatteen kanssa. Tässä toimitaan perusperiaatteita vastaan EU:ssa jota ei pidä vaarantaa. Haluaisin huomauttaa parlamentilla, että sosiaalisten liberaalien hanke pitää hylätä, pitää tukea minun mietintöni. Tästä äänestettiin kulttuurisen valiokunnassa. Tässä pyritään noudattamaan monimuotoisuutta, kulttuurimonimuotoista myös. Kiitoksia. Kiitoksia. Ja sitten vielä komission puolesta herra Michel. Eh, hyvät naiset ja herrat, eh, puhemies. Aivan ensiksi haluaisin kiittää tästä omaa mietinnöstä koskien monikielisyyttä. Tässä eh, mietinnössä eh, painotetaan eh, kieltenopetusten laadukkuutta ja eh, tässä halutaan ottaa mukaan kaikki yhteiskunnan kerrostumat. Mm, tällä tavoin halutaan helpottaa myös käännöksiä, kaunokirjallisia käännöksiä kolmansien maiden kanssa. Olen aivan samaa mieltä kuin esittelijä monikielisyydestä. Se vaikuttaa merkittävästi kansalaisten jokapäiväiseen elämään, koska liikkuvuus ja viestintä ovat menossa eteenpäin, samoin kuin globalisaatio. Äidinkieli plus kaksi on tärkeä periaate. Ja meille nämä ovat asioita, jotka liittyvät nimenomaan monikielisyyteen. Meidän lähestymistapamme perustuu EUn mm, säädöksiin ja mm, tässä mm, tärkeitä ovat ne ihmiset, jotka ovat kielellisesti vähemmän taitavia ja usein eh, myös vanhempi väki eh, on eh, opetuksen ulkopuolella. Haluan tukea lähestymistapaa. Jotta voidaan puuttua näihin ryhmiin, meidän täytyy ryhtyä erityistoimiin ja uudet teknologiat, esimerkiksi internet ja interaktiiviset ohjelmat, edistävät myös kielen opetusta näiden ryhmien osalta. Euroopassa meidän elinikäinen oppiminen ohjelmaamme, samoin kuin Euroopan unionin vähemmistökieleen liittyvät ohjelmat ja muiden kielen, kielen ohjelmat ovat olennaisia. Tällä tavoin kannustetaan kansalaisia kielellisesti ja Tärkeää on myös, että maahanmuuttajat hallitsevat kansallisen kielen, jotta he voivat kotoutua täysin yhteiskuntaan. Myös jäsenvaltiot ovat merkittäviä päättäjiä, kun me puhumme vähemmistöistä. Ja tässä Euroopan neuvoston päätökset ovat tärkeitä. Olen hyvin tyytyväinen tähän kannanottoon monikielisyydestä. Kiitoksia. Eh, Kiitoksia. Äänestys tästä mietinnöstä on huomenna ja tässä päätämmekin tämänpäiväisen esityslistana. Seuraava istunto on tiistaina 24. maalikuuta kello yhdeksästä alkaen iltapäivällä illalla istunto vielä jatkuu ja nyt istunto keskeytetään.